joitain teknisiä kommentteja sen täsmentämiseksi. Ja sitten miltä kohden olemme ainakin jonkun verran eri linjoilla. Ensinnäkin edustaja lukee edustaa joitain lukuja. Ensimmäiset luvut liittyvät vaihtelevan diskontatason liittyen katepuulin eh, omaisuuseriin nämä luvut on täällä annettu ja että tässä olisi tällaiset rajat, joita ei voida ylittää, jos ajatellaan katepuolen otettuja eriä. Mutta miten tähän näin lukuihin nyt päädytty 19 miksi ei jotain muita lukuja? Ehkä olisi hyvä kertoa, mistä nämä luvut on laskettu. Ja sitten on joitain muitakin seikkoja, joissa on lukuja mukana, riskipainotus esimerkiksi maturiteetin eh, pidennyksen osalta 5, 10, 15 prosenttia riippuen siitä, kuinka pitkää maturiteettia pidetään. Haluaisimme tietää, minkä takia juuri nämä luvut on valittu. Ja sitten tämä kiihdytysosio, tämä on tarkistus 21 eh, lukelta eli maksujen kiihdytys siinä tapauksessa, joudutaan maksukyvyttömyyteen, jos ajatellaan maksuja joiden takana on katsottuja joukko lainoja. Me haluaisimme antaa jonkunlaisen mahdollisuuden investoijille eh, vaikuttaa tämän kiihdyttämisen kauteen. Eli tässä ehdotuksessa investoija ei pysty ollenkaan päättää, millä vauhdilla näitä takaisinmaksuja tehtäisiin. Ja sitten eh, katepuolin homogeenisuus. Emme puoltaisi niinkään sitä, että pitäisi hyvin tiukkaan tätä säännellä. Tässä pitäisi jäsenvaltioille antaa jonkun verran liikkumavaraa, jotta ne voisivat itse asian määritellä. Tietysti jonkun verran homogeenisuutta tarvitaan eri omaisuuseräluokkien osalta katepuulissa, mutta toisaalta olisi hyvä, jos jäsenvaltiot voisivat itse määritellä, miten ne tämän homogeenisuuden määrittelevät. Ja meistä jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus toimia eri tavoin tältä osin. Olisi hyvä, jos johdonaisia koskeva artikla olisi myös direktiivissä mukana, koska niiden avulla voidaan välttyä eh, ongelmilta mm, katepuolissa, jos tällaisia rajoituksia on, niin sitten näin pystytään hyvin eh, tasapainottamaan katepuolia. Mitä tulee maturiteetin pidentämiseen. Me vähän epäilemme sitä, onko tämä nyt oikea tapa toimia, että annetaan suurempi eh, riskiarvo näille pidemmille, pidentyille maturiteeteille. On paljon asiakirjoja luotettavilta laitoksilta, joista käy ilmi, että maturiteetin pidentäminen yleensä alentaa riskiä – Tämä löytyy esimerkiksi Moodysin julkaisuista. Ja sitten on muitakin käytännön syitä tähän. Eli olisi hyvä puhua tästä asiasta herra Luken kanssa. Ehkä voitaisiin eh, päättää jostain kiinteästä eh, riskipainotuksesta koskien kate puolia ihan riippumatta siitä, kuinka pitkä maturiteetti on kyseessä niin tiedän, ai, puhuin jo ihan liian pitkään, eli lopetan juuri tähän sitten, kiitos. Kiitos. Darius, tämä on ensimmäinen kokoukseni Jana ja yritän toki olla joustava, mutta minulle annettiin kyllä hieno nuija ja sitä sitten tarvittaessa käytän. Sitten Alfred SJD-ryhmästä. Kiitos. Herra puheenjohtaja, minäkin haluaisin aluksi kiittää esittelijää, joka on laittanut tälle asialle kunnianhimoisen aikataulun. Ja tämä mahdollistaa sen, että ennen vaalikauden loppua saamme nämä asiat loppuun käsitellyiksi. Ja on tietysti se riski, että keskustelu monimutkaistuu. Jos näin käy, niin silloin paketin lopullinen hyväksyntä saattaa viivästyä. Minulla on muutama erityinen kohta, joiden kohdalla olen esittänyt tarkistuksia ja haluaisin ottaa esille muutaman kulmakiven. Kuten tässä on jo todettu, katetut joukkovelkakirjalainat ovat sellaisia rahoitusvälineitä, jotka ovat osoittaneet toimivuutensa jo vuosisatojen ajan Euroopan markkinoilla. Ne ovat hyviä vankkoja joukkovelkakirjoja ja ne takaavat sitten turvan ja vakauden avoimessa toimintaympäristössä. Näiden pitää toki toimia kansallisissa puitteissa ja tällaiset rajat ylittävät transaktiot ovat tässä hieman epäilyksen alaisia. Esimerkiksi Tanskassa ja Ruotsissa katetut joukkokirjat kirjat ovat hyviä ja suosittuja investointikohteita ja tärkeää on, että komissio tuo tähän kehykseen tarpeeksi joustavuutta, jota annetaan kansallisten järjestelmien toimia eh, hyvällä tavalla. Ja tässä on tehty todella paljon työtä. Minun lähestymistapani komission tekstiin on seuraavanlainen. Pitää korostaa ja kunnioittaa kansallisia käytänteitä, ei pidä, olla, ei pidä yrittää olla fiksumpi kuin markkinat. Ja asetuksen pitää kunnioittaa sitä, mikä on jo saavutettu tällä alalla, eikä ole syytä korjata sellaista, mikä ei ole rikki. Toiseksi täytyy saattaa nämä kehykset loppuun. Tästähän äänestettiin jo täysistunnossa. Olisi epä asiallista mennä tämän tekstin ulkopuolelle. Komissio on tässä vaiheessa hyväksynyt, että se ei, ei olisi olisi hyvä tämä ESN ja minusta tässä ei olisi nyt syytä ottaa liikaa asioita esille ja sen takia ESNstä voitaisiin keskustella mielestäni myöhemmin. Olisi hyvä, vaikkakin tässä kunnianhimon tasosta jouduttaisiin ehkä tinkimään emme ehkä saavuta kaikkea haluamaamme. Mitä tulee esittelijän tekstiin, tässä on hyvä teksti edessämme ja muutama asia, jonka haluaisin nostaa esille. Nämä tulivat esille myös sidosryhmien kanssa käydyssä keskustelussa. Ensiksi mitä tulee tähän kutoskohtaan, jatkettavissa olevat maturiteetit, sitten niiden etuuskohtelu, sitten maksuvalmiuspuskuri ja sitten myös tämä päällekkäisyys tämän LCR-delegoidun säädöksen kanssa. Ja tässä pitää ottaa huomioon myös nämä johdannaissopimukset ja sitten nämä katetut puulit ja sitten konsernien sisäiset katettujen puulien rakennelmat. Sitten kutoskohdassa puhutaan, mitkä ovat niitä omaisuuseriä, joita voidaan ottaa mukaan katettuihin rakenteisiin. Ja tässä tuetaan tuen esittelijän lähestymistapaa katettujen bondien markkinoiden suhteen. Ja tässä on useita avoimia kysymyksiä vielä OCPiden suhteen, ja tämä esitys laajentaisi soveltamisalaa muiden katettujen joukkovelkakirjalainojen yhteydessä, ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia, ja on hyvä, että innovaatiota, kasvua ja kehitystä tuetaan. Se on tietysti hyvä, mutta silti minusta tuntuu siltä, että teollisuus haluaisi pitää tämän katetun joukkovelkakirjalainan merkin erillisenä, jotta sen vakaus säilyy, ja senpä takia meidän tulisi pitäisi ehkä odottaa nyt komission ehdotusta ESNstä, joka perustuisi koeteltuun järjestelmään. Ja sitten tämä määritelmä, nämä kaksi määritelmää PCB, OCB, niin tässä ehkä pitäisi pikemminkin jättää huomiotta tämä kate, vakavaraisuuspuoli, koska tämä saattaisi lisätä riskiä ja epävakautta. Ja pääomavaatimukset voivat olla erilaisia. Sitten mitä tulee näiden merkintöihin, näiden katettujen joukkovelkakirjalainojen merkintöihin, on tärkeää, että nämä merkinnät ovat hyviä, että olisi tämä PCB ja OCB katetut ja muun tyyppiset katetut joukkolainat. Mitä tulee sitten LCR-luonnokseen, niin tässä pitäisi olla järkeviä ja varovaisia erityisesti suhteessa artiklaan 129. Ja tärkeää on, että huomataan, että tällä saattaa olla vaikutuksia muihin aloihin. Minä tuen tarkistusta numero 13, jossa annetaan etuuskohtelu tai erityinen kohtelu niin sanotuille muun tyyppisille katetuille joukkolainoille, koska nämä ovat katettuja omaisuuseriä, jotka ovat, ovat parempia kuin kattamattomat, vakuudettomat. Ja sitten mitä tulee tähän jatkettavissa oleviin maturiteetteihin, tarkistus 14, juuri tämä maturiteetiltaan pidennettävät ehdollisia pastruurakenteita sisältävät katetut joukkolainat. Nämähän ovat uusia rakenteita ja tässä haluaisin lainata esittelijää näistä prosenttiosuuksista, kun puhutaan näistä riskitasoista, mitä tulee katettujen joukkovelkakirjalainojen etuuskohtelusta. Mistä nämä prosenttiluvut on saatu? Minä olen komission ja esittelijän kanssa hyvin samoilla linjoilla, mutta tärkeää on, että tästä käydään vielä keskustelua ja sitä analysoidaan tarkemmin. Minä odotan innolla, että tämä asia menee eteenpäin tulevien viikkojen aikana ja että asia saataisiin päätökseen vielä tällä vaalikaudella. Kiitos. Ja kiitos sitten Alden puolesta puhuu Caroline. Thanks to for his... Kiitoksia Bentille tästä mietintöluonnoksesta ja me tuemme komission ehdotusta liittyen katettujen joukkolainojen puitteistoon. Osa ehdotusta vahvistaa eurooppalaisia markkinoita näin sille saadaan vakaa rahoituslähde erityisesti vähemmän kehittyneille markkinoille – Nämä puitteet antavat investoijille, jotka ovat tehneet samat investointimahdollisuudet, ja tämä parantaa myöskin rahoitusvakautta. Me tuomme ehdotuksen luonnetta, koska näin kansalliset erityispiirteet voidaan ottaa huomioon, vaikkakin täytyy noudattaa minimiharmonisointia. Mutta on muutama asia, jonka haluamme ottaa esille – Nämä liittyvät lähinnä siihen, että nämä merkinnät ovat mahdollisimman selkeitä. Tämä liittyy kohtaan kuusi. Ja tästä jotkut kollegatkin puhuivat. Kohdassa kuusi. Riman liian alhaalla. Ja tässä on viitattu näihin korkealaatuisiin omaisuuseriin. Meidän on pidettävä kiinni joukkolainojen korkeasta tasosta ja vältettävä se, että vesitetään näiden omaisuuserien laadukkuutta. Esittelijä on tehnyt tästä tarkistuksia ja vaikka hän on yrittänyt pitää kiinni tästä katettujen joukkolainojen lausekkeesta, mutta sitten tiettyjä tarkistuksia en tue, tarkistukset 4 ja 5 liittyen asetukseen. Tarkoituksena on katsoa riskiä ja pidennettyjä maturiteetteja. AAA-luokitus ja riskipainotus vastaan sitten muut pehmeämmät vaihtoehdot. Eli riskipainotus kolmois A joukkolainojen osalta nousisi 10 13 prosenttiin. Ja tämä häiritsee hyvin toimivia markkinoita. Ja markkinatiedot eivät tue tätä. Olen laatinut useamman tarkistuksen. Haluamme pitää tämän merkinnän laadukkuudesta ja näin kansalliset erityispiirteet voidaan ottaa huomioon. Ja odottelen sitten varjoesittelyjen kokousta ja uskon, että saamme tämän asian päätöksen ennen lainsäädäntökauden loppumista. Kiitos. Thank you, uh, Caroline. Kiitos, Caroline. Philip Lambert ei valitettavasti pääse paikalle. Hän on lähettänyt pahoittelunsa vihreiden puolesta. Ei ole puhujaa, mutta Guen puolesta. Sitten seuraava puhuja. Kiitos. Puhun Portugalia. Yleisesti ottaen liittyen näihin ehdotuksiin, josta puhumme, toivottavasti edustaja Bernkin laittaa luuret päähän, niin voi kuulla. Niin Myöhemmässä vaiheessa aion esittää tarkistuksia, jotka ovat paljon yksityiskohtaisempia, joita juuri valmistelen. Mutta aivan ensiksi haluaisin sanoa seuraavaa. Voin yhtyä siihen, mitä Bernd sanoo perusteluosiossa, kun hän sanoo, että katetut joukkolainat ovat sellaisia välineitä, jotka toisin kuin jotkut muut ovat pysyneet vakaina myös talous- ja rahakriisin yhteydessä. Ja sen takia on hyvin tärkeää, että näitä asioita koskeva asetus, jota pyritään saamaan aikaiseksi, ei nyt erehtyisi sillä tavoin, että pyrittäisiin ratkaisemaan sellaisia osia, jotka eivät ole ongelmallisia. Eli nämä välineet ovat oleellisia, on parannettavaa komission ehdotusta ja mentävä ehkä pidemmälle kuin mitä esittelijä ehdottaa. Minä tässä laadin juuri tarkistuksia, mutta meillä on kuitenkin jotain huolia, jotka haluaisin jo tässä ensimmäisessä keskustelussa ottaa esille. Sääntelyongelmat, jotka voivat johtua siitä, että EUn ulkopuolisia omaisuuseriä otettaisiin mukaan. Sen lisäksi, että on vaikea saada tarpeeksi tietoa ja on ongelmia kansainvälisten eh, rahoituslaitosvälisiä yhteyksiä, niin on myös sellainen ongelma, että nämä omaisuuserät katsotaan ehkä erinäisillä oikeudellisilla puitteilla ja tämä voisi vain vaikuttaa harmonisointia EU:ssa ylipäänsä. Ja sitten toinen seikka, tämä liittyy siihen, minkälainen rooli johdannaisille tässä tapauksessa tulee. Meidän pitäisi puhua rajoituksista riskien kattamiseksi ja nyt on ehkä vähän sinisilmäistä ajatella, että voitaisiin toimia niin kuin täällä esitetään. Jos katsotaan keskustelua, joita on käyty talouskriisin jälkeen, niin jos ajattelen näitä estyksiä, jotka aion tehdä, niin johdannisten mukaan ottaminen näihin katsottujen joukkolainoihin, niin tämä ei nyt anna kovinkaan selkeää mielikuvaa riskistä. Tässä annetaan sellainen eh, turvallisuuden tunne, joka ei kuitenkaan ole hyvin perusteltu. Eli minä olen näistä osioista huolestunut ja aion esittää niitä koskevia tarkistuksia. Tiedän, että näistä syystä ollaan eri mieltä, mutta mm, sanon vielä, että olen valmis tekemään – Eh, kompromissiehdotuksia eri varjoesittelyjen muiden kanssa. Eu tenho que me retirar imediatamente porque estou na discussão do... Ja sitten pitää vielä lisätä, että minun täytyy poistua täältä saman tien, koska on mentävä nyt ITRE-keskustelu, joka koskee Horisontti Eurooppaa. Eli jossain toisessa vaiheessa palaan tähän. Kiitos tästä puheenvuorosta. Ja seuraavaksi ENF. Onko Barbara Kapel täällä? Hän ei ole paikalla. Joten sitten keskustelu ilman puhujalistaa. Täällä yksi edustaja tai koordinaattori D ryhmästä pyytää puheenvuoroa. Pervans, ole hyvä. Äh, kiitos arvoisa puheenjohtaja ja kiit onnittelut sitten sitä, että olette nyt ensimmäistä kertaa täällä varapuheenjohtajana. Te olette täällä johtamassa puhetta. Hyvä niin. Paljon on tullut jo sanotuksi tästä asiasta. Ja sitten myös nämä varjoesittelijät eri ryhmistä ovat käyttäneet puheenvuoroja, ottaneet esille niitä asioita, jotka ovat herättäneet huolta. Ja haluaisin korostaa, kuinka hyvässä hengessä tehtiin tämä oma-aloitteinen mietintö ja tämä on tuonut lainsäätäjille todella lisäarvoa ja sen on tarkoitus tuodakin lisäarvoa jo hyvin toimivaan järjestelmään. Erityisesti kansallisia järjestelmiä voitaisiin tällä tavoin vahvistaa, koska se mahdollistaa paremman rahoituksen katettujen joukkolainojen avulla. Ja komissio on tehnyt tästä ehdotuksen tältä osin ja tämä ehkä voitaisiin hyväksyä sellaisenaan, aivan kuten Alfred varjoesittelijä sanoi ja myös Darius nosti tämän esille puheenvuorossaan. Äh, sitten mitä tulee esimerkiksi suositukset, nämä voitaisiin ottaa huomioon myös tämä, äh, tämä sekoitettu luonne, joka pätee tiettyihin katettuihin joukkolainoihin. Näitäkin on joillakin markkinoilla. Ja ja tämä voisi olla hyvä ottaa tähän mukaan. Ja sitten vielä tämä maturiteetteen, maturiteeteista rankaiseminen, jonka Darius otti esille. Hän mielestäni perusteli sen hyvin tämän lähestymistapansa. Ja tässä ihan muutama huomautus. Ja tässä Todellakin esittelijällä on tietysti kaikki intressit edetä tämän asian parissa niin nopeasti kuin mahdollista. Ja on tärkeää, että vaalikaudella nyt puhutaan näistä asioista ja että otetaan tähän lopulliseen keskusteluun ja ratkaisuun mukaan mahdollisimman paljon elementtejä oma-aloitteisesta mietinnöstämme. Kiitos. Onko muita puheenvuoron pyyntäjiä tähän keskusteluun? Ja sitten pyytäisin vielä esittelijää vastaamaan kommentteihin. Kiitos puheenjohtaja kiitos kollegat. Uh, report. Ja erityisesti varjoesittelijöille näistä kommenteista. On hienoa nähdä, että yleisesti ottaen täällä näyttää olevan suurta yksimielisyyttä mietinnöstä. Erityisesti vaikuttaa siltä, että ajatus siitä, että erotaan toisistaan premium-joukkolainat ja muut katetut joukkolainat on periaatteessa kaikki meistä hyvä idea. Ne siis, jotka asiaa kommentoivat näin, sanoivat ehkä ihan Aldi ollut samalla linjalla, mutta tähän palaan vielä hetken kuluttua. Ja sitten yleisesti ottaen hyväksytään myös se ajatus, että meillä pitäisi olla jonkunlainen kohtelu näille muille katetuille joukkolainoille ja sekin on hyvä – ajatus meidän työllemme ja sitten ESNn pois jättäminen, sen voi suurin osa meistä hyväksyä, ainakin siksi, että aikarajoitteita on ja niitä todellakin on. Mutta on kuitenkin otettu esille tiettyjä seikkoja, joista kannattaa ehkä keskustella. Mainitsisin ensin jotkut esitetyt kommentit on esitetty huolia siitä, että minun versioni artiklasta 6 tai itse asiassa 6a asettaa riman liian alhaille, niin kuin Caroline sanoi. Alden ehdotus oli, että ainoastaan vakavaraisuusasetuksen 129 mukaiset omaisuuserät pitäisi ottaa katsotuksi joukkolainoiksi. En voi olla tällä linjalla ja INI ajatuskin oli tältä osin erilainen, sillä tuossa mietinnössä oltiin sitä mieltä, että ei haluttu puuttua markkinoihin 129 kanssa yhteen sopivat eh, katetut joukkolainat ovat vain yksi alaluokka eh, joukkolainoista, joita kaupataan. Eli on olemassa myös sellaisia usits 54 mukaisia, mutta kuitenkaan 129 artiklan mukaisia. Ja siksi tässä on tämä artikla 6a, jolla pyritään määrittämään tarkemmin sitä, mitä tarkoitetaan katetuilla joukkolainoilla, joilla on sellaisia eh, vakuuksia, joita ei mainiteta eh, tuossa CRN 129. Sitten voidaan katsoa että onko rima nyt liian alhaalla vai liian ylhäällä. Minä luin Guen kommentit, että ehkä rima on liian korkealla ja minusta se on liian alhaalla. Tämä on asia, johon kannattaa paneutua varjoistelijoiden kokouksessa minä lähtisin sille linjalle, että pitää lähteä konservatiiviselle tielle, jos ajatellaan eh, sitä, minkälaisia laadullisia, laadullisia ominaisuuksia on eh, katetun, eh, katepoolin omaisuus erillä, mutta ei kuitenkaan tarkkaan pidä määritellä niiden ominaisuuksia. Ehkä pitäisi yhdessä puhua tietynlaista omaisuuseristä, jotka olisivat artiklassa kuusi aamukana tai sitten eivät olisi. Ja pitää miettiä, mitä mieltä niistä ollaan. Ja sitten ehdotukseni koskien tiettyjä diskontokorotasoja tai joitain riskitasoja liittyen maturiteetiltaan pidennettäviin tapauksiin, jotka täällä on otettu esille. Tässä on aina erilaisia näkemyksiä kun komissio ei ole tästä omaa ehdotustaan tehnyt. Minä olisin voinut esittää tarkistuksia ottaen sinne jotain eh, epätarkkoja lukuja tai laittaa vain X tai Y, mutta minä haluaisin antaa jonkinlaisen mielikuvan siitä, minkälainen oikeanlainen riskitaso voisi olla ja kalibroimalla sen sillä tavalla, että se sopii yhteen mielestäni olemassa oleviin eh, sääntelypuitteisiin, eikä niillä olisi mitään erityisiä vaikutuksia, sitä millä on työtään joitain sellaisia seikkoja, jotka löytyvät jo vakavaraisuusajatuksesta, esimerkiksi tämä 80 prosenttia ja 60 prosenttia, jonka Darius Rosati mainitsi. Tämä on periaatteessa kalibroitu sillä tavalla, että olen miettinyt sitä, mitä on kiinteistöjä, asuinkiinteistöjä koskien toisaalta liikekiinteistöjä koskien eh, vakavaraisuusasetuksia ja millä omaisuus erillä voisi ehkä olla samantapainen riskitasoa kuin näillä eh, asetuksen mainitsemilla omaisuus erillä, mutta tämä on tietysti eh, arviointikysymys ja neuvottelukysymys ja sitä voidaan käsitellä varoituksen kesken ja ehkä sitten kolmikantaneuvottelussa neuvostolla on erilainen kanta asia, mutta joistain luvuista on kuitenkin lähdettävä liikkeelle ja minä annoin nyt nämä luvut ja ajattelin, että ehkä sitten siellä varoituksen kokouksessa voidaan asiaan palata. Ja jos ajatellaan sitten Alfred Santin tuloksia, no hän on ihan oikeilla linjoilla, eli ei pidä ottaa lisää mutkistavia elementtejä mukaan katettujen joukkolainen järjestelmään. Ei pidä tuhota ihan hyvin toimivia markkinoita. Ne ovat toimineet todella hyvin jopa kriisiaikana. Haluaisin myös mainita, että jotkut uudet ajatukset täällä olivat alun perin komission ehdotuksia, joka on ottanut mukaan tiettyjä aspekteja, joita ei ole meidän asetuksessamme käsitelty. Ja minä olen joskus muuttanut komission ehdotuksia, eli sisäisesti mm, liikkeelle lasketut joukko kirjat. Tämä on ihan uusi ajatus ja siksi ehdotin, että tämä täältä poistettaisiin. Ja myös tämä yhteisrahoitus on uusi ehdotus ja se on hyvä ajatus, koska mehän haluamme päästä pääomamarkkinaunioniin. Ja tämähän oli oma aloite mm, mietinnön ehdotuksena ja sitten rajat ylittävä eh, yhteisrahoitus, se on juuri oikean suuntaista. Sen pitäisi toimia juuri niin kuin komissio on ehdottanut. Ja mitä sitten johdannaisiin tulee, no tämä on ehkä pikemminkin sanoja, sanoin pyörittelyä eninkään merkityksen. Olemme todennäköisesti samaa mieltä siitä, että pitäisi käyttää johdannaisia riskintä suojautumiseen, eikä sen pitäisi olla vain joku eh, materiaalin vakuus niille joukkolainoille, jotka on laskettu liikkeelle, mutta ehkä kyse on sanamuodoista, eli johdanneista, joilla puolustaudutaan vaihtokurssiriskiä vastaan, onko tämä osa sellaista omaisuuserää, joka on mm, toisessa valuutassa vai ei. No, mutta sellainen asia, johon voidaan palata varjoesittelijän kokouksessa. Ja sitten nämä maturiteettien pidennykset. Oli hyvä kuulla, mitä Darius Rosati sanoi, että jonkunlaista riskipainotus eh, mm, tasoitusta pitäisi ehkä voida tehdä. Voisin myös ajatella tällaista kiinteää riskipainotusta, jonka mainitsitte ja varmasti olette myös samaa mieltä siitä, että jos on lyhyitä maturiteetin pidennyksiä, korkeintaan yksi vuosi, niin tämä voi sopia, mutta sitten kun mennään tiettyä aikaa pidemmälle, niin sitten jonkunlainen riskipainotusvaikutus tulisi, minä olisin näillä linjoilla. Nyt olen ehkä kattanut suurimman osan näistä asioista, tai ehkä kaikki. Ei, homogeenisuudesta en ole puhunut. Homogeenisuusvaatimus oli taas komission ajatus. Suhtaudun siinä aika lailla skeptisti, koska homogeenisuushan helpottaa investoijien päätöksiä ja valintoja, mutta on hyvä, jos jonkun verran heterogeenisyyttäkin on, niin sitten eh, riskiä voidaan hajoittaa. Jos sitä ei ole tarpeeksi katepuolossa, niin sitten riskien hajottaminen on vaikea. Minä halusin tässä vähän heikentää komission lähestymistapaa, mutta ehkä on hyvä, jos jäsenvaltioilla on eh, valinnan varaa liittyen homogenisuuteen. Tässä on kyse vain siitä, että kuinka pitkälle direktiivissä halutaan mennä ja pitää katsoa, saadaanko varjastelijan kesken konsensusta aikaiseksi tämän kokouksen jälkeen. Kiitos. Uh, kiitos edustaja Lykke, kiitos tästä keskustelusta, mielipiteiden vaihdosta. Tosiaan aikataulu on aika täsmällinen ja tiukka. Ja tänään aihe esiteltiin. Tarkistukset pitää lähettää 25.9. mennessä kello 17 mennessä. Ja merkittävät sitten tarkistukset 18.11. mennessä. Ekonissa äänestetään 5.11. Niin, siis anteeksi, 18.10. tietysti nuo merkittävät tarkistukset. Eihän sitä äänestystä nyt voi pitää ennen kuin tarkistukset on käsitelty. Eli 18.10. ja sitten 5.11. äänestetään Ekon valiokunnassa. Kiitokset siitä, että noudatatte tätä tiukkaa aikataulua. Kohta kuusi muut asiat, muita asioita ei ole. Ja sitten seuraava kokous pidetään 24. syyskuuta kello 15 Brysselissä. Kiitos kaikille.